Tunto jatkuu eilisen päivän pöytäkirjat ja tekstit ovat saatavilla. Onko vastalauseita? Ilmeisesti ei, joten pöytäkirja on näin hyväksytty. KNGL-ryhmä on esittänyt.